Der Präsident! Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä nyt kuuntelemaan minua pienen hetken. ryhdyn nyt poikkeukselliseen toimeen, joka on välttämätön meidän toimielimemme arvokkuuden nimistä. Tänä aamuna tässä talossa on tapahtunut välikohtaus, joka ei ole Euroopan parlamentin arvon mukainen. Meidän on reagoitava siihen aivan välttämättä. Minä lainaan nyt virkettä, jonka jota en hyväksy ensinnäkään ja joka on rangaistava. Kollega Synadinos on keskustelussa EU-Turkki huippukokouksesta tänä aamuna sanonut seuraavaa. Lainaan nyt kollega Synandinosta. Osmanian ää, tiedemiehet ovat todenneet, että turkkilaiset ovat likaisia koiria, jotka taistellessaan vihollista vastaan pakenevat häntä koipien välissä. Turkkia varten tarvitaan vain nyrkkiä ja päättäväisyyttä. Tämä, hyvät naiset ja herrat, on työjärjestyksemme 65, 165 artiklan mukaisesti ää, sellainen, johon minun on toimittava. Se on vastoin Euroopan parlamentin arvoa. ja välittömänä toimenpiteenä olen tästä syystä määrännyt ja lisään tähän arvoisat edustajat että tämä on myös periaatepäätös koska minä katson että euroopan parlamentissa pyritään nyt nykyään systemaattisesti tekemään rasismista salonkikelpoista. Ja minä sanoin jo eilen, että tätä en hyväksy. Siksi 165 artiklan työjärjestyksen artiklan mukaisesti ja artiklan 11 mukaisesti suljen Synadinoksen mm, Euroopan parlamentin täysistunnosta. Hänellä ei ole oikeutta osallistua Euroopan parlamentin täysistuntoon tästä eteenpäin. Minä vaadin Synadinosta poistumaan tästä salista välittömästi. Menettelyjen mukaisesti teitä, teitä tullaan kuulemaan tästä asiasta. Ei käydä minkäänlaista keskustelua. Poistukaa salista. Pitää Synadinos. Synadinos, poistukaa salista. Ei. Nein, es Ei. Työjärjestyspuheenvuoroa ei myönnetä. Synadinos, poistukaa salista. Pyydän teitä vielä kerran poistumaan salista. Okay, dann darf ich, dann darf ich Sie bitten, ich darf... Tässä tapauksessa pyydän vahtimestareita äh, saattamaan synodinoksen ulos salista. Bitte verlassen Sie den Saal. Poistukaa nyt salista. Poistukaa nyt äh, salista. Jos haluatte äh, poistua Synadinoksen äh, seuraksi, niin tehkää niin. Bitte. Vielen Dank. Es gibt über diese Anordnung minkäänlaista työjärjestyskeskustelua ei käydä. Teidän on aivan turha pyytää työjärjestyspuheenvuoroja. Synadiinosta tullaan kuulemaan menettelyjemme mukaisesti. Mitään työjärjestyskeskusteluja ei käydä. Ja Golnish saa varmaan rauhoittavaa, jos ei muuten rauhoitu. So. Vielen Dank. Kiitos. Minä tulen mm, kertomaan teille tämän asian jatko käsittelystä menettelyjemme mukaisesti. Me toimimme täällä Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaisesti. Minä tulen, arvoisat edustajat, ilmoittamaan teille jatkokäsittelystä. Äänestykset alkavat. Hyvät naiset ja herrat, pieni hetki vielä ennen äänestyksiä. Kaksi ilmoitusasiaa. Ensinnäkin eh, Eleni Teoradus eh, eroaa EPP-ryhmästä ja 8.3.2016 on liittynyt ECR-ryhmään.